So, colleagues, back to work. No niin, hyvät kollegat, seuraavaksi menemme suosituksen toiseen käsittelyyn. Malcolm Harbour, sähköiset viestintäverkot, palvelut, yksityisyyden suoja, kuluttajan suoja. Tästä edustaja Mann. Frau Präsidentin, ich habe eine Frage zur Ordnung im Saal. Rouva puhemies, minulla on kysymys, joka koskee vähän järjestystä täällä täysistuntosalissa. Ennen kuin äänestämme, kun te keskeytitte äskettäin istunnon, niin oli aivan ilmeisesti joitakin jäseniä, jotka olivat, ovat puhuneet vaaliehdokkaasta, jota on voitu valokuvata täällä, eli on väärinkäytetty meidän tilannettamme täällä tänä päivänä. Mielestäni pitäisi kyseenalaistaa tämän ehdokkaan läsnäolo täällä, jos hän on antanut valokuvauttaa itsensä. Kiitoksia, tämä asia tutkitaan. Ja nyt edustaja Dahl. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Minulla on yksi asia, joka liittyy äänestykseen Vaikuttaa siltä, että äänestyslistassa äänestetään valiokunnan kompromissitekstistä tarkistusten sijaan. Normaalisti sanoisin, että äänestämme tarkistuksista. En, en muista enää, miten se sanotaan englanniksi, mutta joten pyytäisin, että katsotte artiklaa 19 työjärjestyksessä. Tämä on kuluttajan oikeustarkistus. Se koskee sekä Harborian että Trotmanin mietintöä. Kiitos. Mrs. Dahl. Kiitoksia. Käsittääkseni ei ole mitään ongelmaa Haaborin mietinnössä äänestysjärjestyksen suhteen. Me menemme eteenpäin niin kuin se täällä papereissa on, joten aivan ensiksi ryhmä yksi kompromissipaketti. Yhdestä äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Me kyllä tarkistamme, koska kyse on määräenemmistöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tosiaankin se hyväksyttiin. Kiitoksia. Ja nyt siirrymme artiklaan 24 tarkistusta siitä. Äänestetään 103 eh, nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin. Muut tarkistukset raukeavat, joten menemme Seuraavaksi vastaavan äh, tarkistusosan 103 nimenhuuta äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Ja äh, sitten tarkistus 101 111 ja 117 samansisältöiset nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja nämä tarkistukset hylättiin. Ja sitten äänestetään 102, 112, 118. Myös nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys äh, päättyy. Ja ne hylättiin. Ja nyt tarkistus 62, 94, 104, 119 samansisältöiset nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja tarkistukset hylättiin. Ja nyt tarkistus 96, 106, 120, saman sisältöisiä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja nämä tarkistukset hylättiin. Vastaava tarkistusosa 103 e, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. johdanto-osan kappale 26, vastaava 103 äh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt menemme äänestämään johdantosan kappale 26 äh, ja osa 103 äh, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ja nyt tarkistus 95, 105, 114, samansisältöiset, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja ne tarkistukset hylättiin. Ja nyt yhteisen, yhteinen kanta hyväksyttiin muutettuna. Seuraava esityslistakohta on suositus toiseen käsittelyyn koskien sähköiset viestintäverkot ja palvelut. Edustaja Trautmanin mietintö tästä ensimmäiseksi. Edustaja Harms. Kiitos puhemies. Pyysin puheenvuoro, koska minä äh, en ole tyytyväinen äh, äänestysjärjestykseen tässä Trotmanin mietinnön yhteydessä. Esimerkiksi äh, haluaisin, että kompromissiin kymmeneen haluaisin uuden äänestysjärjestyksen. Kiitoksia. Me otamme tuossa vaiheessa argumentit esiin se tulee eteen. Ryhmä numero yksi, kompromissi, siitä äänestys nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja nyt tarkistus kolme ja seitsemän. äänestys Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ja vastaava osa tarkistus yhdestä, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Edustaja Hams. Ich möchte niin haluaisin äh, ryhmäni nimissä äh, pyytää, että nyt järjestystä muutettaisiin niin, että, että äh, samansisältöiset muutosesitykset, jotka on eri ryhmiltä tulleet, tulisivat äänestykseen vasta komprom- äänestettäisiin ennen näitä äh, äh, kompromissiesitystä 10, vaikka äänestyslistassa on toinenlainen järjestys, koska eri puolueiden muutosesitykset minun mielestäni äh, koskien tätä kansalaisten oikeusturvaa, koskien tätä internetin pääsyä, ovat paljon pidemmälle meneviä kuin tämä itse kompromissiesitys. Minun mielestäni tällä äh, parlamentti äh, on kompennit ja kumppaneiden äh, kuuluisa muutosesitys voisi, voisi tällä tavalla sitten taas kääntyä tämän kansalaisten oikeusturvan parantamisen hyväksi olen pahoillani, että, että, että minä voi erino, sinänsä erinomaista ää, ää, mietintöä tukea että, että täydellisesti sisällöllisesti. Ja minun mielestä tässä lopussa ei pitäisi tästä päästä kuitenkaan siihen, päätyä siihen, että kansalaisten oikeusturva heikkenee. Kiitoksia ja edustaja Alvaro. Herzlichen Dank. Kiitoksia puhe, puhe, puhemies työjärjestyksen asianomaisten artiklojen tukemina. Me haluaisimme yhtyä liberaaliryhmänä vihreiden pyyntöön ja pyytää tätä äänestysjärjestys, että ykkösestä yhdeksään äänestettäisiin ennen kompromissia kymmenen, koska, koska täällä saattaa äänestyslistalla olla ihan eri järjestys. Eilen sorvattiin 10, kompromissia 10 ei enää saatu, saatettu esimerkiksi liberaalien tietoon ja työjärjestyksen asianomainen pykälä mahdollistaa tällaisissa tapauksissa, kun käydään sel- on selkeästi ristiriitaista tietoa, voidaan muuttaa käsittelyjärjestystä niin, että tällaista ristiriitaa, oikeudesta ristiriitaa ei synny. Kiitoksia. Nyt valiokunnan puheenjohtaja Niblä. Frau Präsidentin, ich spreche nicht in meiner Funktion. Minä pysyn tässä suinkaan valiokunnan edustajana, vaan varjoesittelijän Trautmanin. Minä haluaisin torjua tämän ehdotuksen ja että, että noudattaisimme sitten annettua, annettua äänestyslistaa kollega Harms. Ei, ei kukaan halua internetin pääsyä rajoittaa se on tässä kompromississa huomioitu monien, monen kuukauden väännön jälkeen Tsekin äh, edustajien kanssa. Ja kaikki poliittiset puolueet ovat olleet tässä äh, neuvonpidossa olleet äh, mukana, ja minä ehdottaisin, että pitäydyttäisiin annetussa äänestysjärjestyksessä. Ja että, että hyväksymme, että me hyväksyisi vihreiden ja liberaalien ää, jär, muutosesitystä tai käsittelyyn muutosesitystä. Haluaako esittelijä Trautmanna puhua tässä vaiheessa? Oui, euh, madame la... Kyllä, rouva puhemies, minä kiitän teitä. Haluan ensinnäkin huomauttaa, että tämä muutospyyntö äänestysluetteloon. Jos kompromissi, niin kuin sen ymmärsin, istuntopalvelun työstämänä, jos tämä asetetaan ennen tarkistusta, jonka ryhmät ovat jättäneet, niin se johtui siitä, että se menee pidemmälle kuin tarkistus 46. Siinä on lausekkeita, ja Siinä on lausekkeita, jotka eivät rajoitu yhteen ainoaan rajoitukseen internetistä, vaan siinä otetaan erikseen kaikki ne määräykset, jotka voivat haitata käyttäjien oikeutta oikeusturvaa. Haluan sanoa tässä kollegoille myös, että tämä kompromissi jätettiin artikla yhdenmukaisesti, jossa puhutaan sovellusalasta ja sillä on hyvin pitkä, sillä on hyvin laaja vaikutus. Ryhmien tekemä tarkistus koskee artiklaa 8, jossa puhutaan sääntelystä kansallisella tasolla. Koko tänä neuvotteluaikana tästä kompromissista minä tein hyvässä, lojaalissa yhteishengessä työtä ryhmien, poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Minä kirjan rouva puhemies tässä nyt, että yksi ryhmistä veti vetti tietyllä hetkellä allekirjoituksessa pois tästä kompromissista. Haluankin tässä sanoa, että esittelijänä minä totta kai tulen jatkossakin tukemaan tätä kompromissia, niin kuin minä jo sen ilmaisin aikaisemmin, että Puolan tarkistusta 46 toivoisin tai haluaisin sanoa, että nykyolosuhteissa, jossa keskustelemme, olisi viisaampaa, että tämä kamari ottaisi kantaa äänestysjärjestykseen kuin että tehtäisiin päätös, joka olisi teidän päätettävissänne tai esittelijän päätettävissä. Haluaisin kuitenkin pyytää seuraavaa aivan suoraan, koska meidän täytyy nyt tajuta, mitä tapahtuu, jos järjestys muuttuu. Jos järjestystä ei muuteta, niin se on, listaan ihan samanlainen kuin aikaisemmin. Joko 46 äänestetään, jos se saa määräenemmistön. Tässä tapauksessa, rouva puhemies, minä pyydän teitä myös asettamaan äänestykseen kompromissin, joka todellakin menee pidemmälle kuin 46 tämän jälkeen. Jos, järjest, anteeksi, jos 46 ei saa määräenemmistöä, niin tuolloin me äänestäisimme kompromissista ja näin meidän edustajanhuoneemme olisi tehnyt oman valintansa. Kiitos rouva puhemies. Thank, thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Minä kuulin usealta ihmiseltä nämä asiat. Otan huomioon sen, mitä esittelijä juuri sanoi. Ennen äh, äänestystä äh, kuulin jo äh, istuntopalvelua ja olen kuunnellut, mitä tässä sanottiin. Minulla on puhemiehenä valta 155.2 e, työjärjestyskohdan mukaan päättää äänestysjärjestyksestä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä asia on niin tärkeä sekä parlamentissa että sen ulkopuolella, että nyt olisi sopiva äänestää aikaisemmista tarkistuksista, mutta teen tämän myös menettelytavan eh, johdosta, koska ymmärtääkseni tarkistus 10 oli kompromissi, joka tuli esiin vasta valiokunnan äänestyksen jälkeen. Vaikuttaa siltä, että tässä on sekä menettelytapa että muita syitä, joiden eh, takia eh, muuttaisimme äänestysjärjestyksen. No niin, sen mukaisesti äänestetään tarkistuksista. Yksi, kaksi, viisi, kuusi, yhdeksän äänestetään näistä nimenhuutto äänestyksenä koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis. Ovatko kaikki jo äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Tarkistus neljä. Nyt äänestetään tarkistuksesta neljä ja kahdeksan. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja nämä eh, hylättiin. Ja nyt yhteinen kanta hyväksyttiin muutettuna. Ja seuraava esityslistakohta on yhteinen kanta neuvostosta maanpäälliseen matkaviestiliikenteeseen vaarattava taajuusalueet. Anteeksi, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomainen. Ja nyt äänestetään ensimmäisestä tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksenä, siis Del Castillo Vera mietintö. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja äänestys tulos hyväksytty. Yhteinen kanta muutettuna hyväksyttiin. Ja Rova Trautman. Madame la Présidente, j'avais... Rouva puhemies, minä pyysin, että voisimme äänestää myös kompromissista, koska se oli kompromissi, jolla oli laajempi kantavuus kuin tarkistuksella 46. Te ette asettaneet tätä kompromissia äänestystä ilman esi- selitystä esittelijälle. Minä vain haluan muistuttaa teille tästä ja olen kovasti pahoillani siitä, että ei toimittu näin eikä noudatettu esittelijän suositusta äänestysmenettelystä tässä edustajan huoneessa. Haluan myös sanoa, selittääkseni äänestyksen, joka juuri on käyty, että silloin kun mikä tahansa ryhmästä e, kompromissista oli sitä mieltä, että ei haluttu hyväksytty, niin tämä lähtee nyt sovitteluun tämä koko, koko paketti. Ja se on seurausta tämän päivän tästä vastikaisesta toiminnasta. Sorry? Thank you, Mrs. Troutman. Kiitoksia edustaja Trautman. Varmasti parlamentti ymmärtää äh, tekojensa seuraukset, mutta kiitos, että otitte sen esiin. Ei olisi ollut sopimatonta äh, ottaa näitä äh, muita kompromisseja, mutta äänestys oli selvä. Se Seuraavaksi Pleguethelos Aguilari mietintö maanpäälliseen matkaviestit liikenteeseen vaarattavat taajuusalueet. Kyseessä on direktiivi, ehdotus, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt komission esitys ähm, muutettuna puolesta, vastaan, äh, tyhjää, hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos äh, siitä nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Seuraava esityslistakohta on edustaja Lullingin mietintö miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Valiokunnan tarkistukset, 20 tarkistusta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin äh, tarkistaa tämän. Tarkistus 20. Äänestys alkaa koneellisesti. Ää, äh, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Mm, se pitää varmaankin äh, tarkistaa, että ette kaikki nosta käsiänne. Nyt äh, avaamme koneellisen äänestyksen. Tarkistus 21 ja äänestys Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, jos halutaan, niin ähm, katsotaan tämä koneellisesti. Tarkistus 36, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30, 13. 13 ja 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Uskoisin, että edustaja Lulling haluaa tehdä tähän suullisen tarkistuksen. Rouva puhemies, minä olin herra Kotilovon kanssa tähän vierekkäin, koska hän oli työllisyysvaliokunnasta esittelijän, jotta voisimme tähän artiklaan 6 sisällyttää seuraavan lausekkeen. Jos jäsenvaltion lainsäädäntö ei ennakoi sitä, tästä, jos puhutaan tästä sosiaaliturvasta itsenäisistä ammatinharjoittajista, niin, niin silloin minä korostan, että, että puoliso on myös pakollisesti vakuutettuna, kuten se, kuten se on ammatinharjoittajien kohdalla nyt kyse. Jos joissakin maassa joku itsenäinen ammatinharjoittaja ei ole vakuutettu, niin ei voida ei voida silloin vaatia, että myös kumppani tai aviopuolisokin olisi vakuutettu, jos lainsäädännössä ei niin sanota. Sen takia pitää hyväksyä tämä lisä siihen kohtaan. Minä teen sen myös herra Kotilon nimissä. Are there any objections? Onko kukaan vastaan? Vaikuttaa siltä, että 40 henkeä pitää saada vastaan. Vaikuttaa siltä, että 40 ihmistä oli vastaan, joten tarkistusta ei hyväksytä, joten äänestämme kohta kohdalta tarkistuksesta 14 neljässä osassa nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestys toisesta osasta, tarkistus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kolmas osa. Äänestys alkaa kolmas osa, tarkistus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Ja sitten neljäs osa. Äänestys alkaa neljäs osa, tarkistus 14. Ja äänestys päättyy. Tulos on hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, jos te haluatte. Nyt äänestetään tarkistuksesta 42 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja Tarkistus hylättiin. Hyvin tiukalle meni. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin katsotaan koneellisesti. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. Ja nyt komission esitys muutettuna nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja äh, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos, siitäkin nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Onnittelut edustaja Lullingille. Seuraavaksi edustaja Estrelan mietintö. Raskana olevien ja äskettäin synnyttäiden ja tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden terveyden parantaminen työssä. Edustaja Estrela, olkaa hyvä. obrigada, senhora Presidente. Rouva puhemies, kiitos paljon. Haluaisin, että yksiköt tietäisivät, että kielellinen versio, joka on hyvä tarkistus, siis portugalilainen kieliversio on täsmällisin koskien tarkistuksia. Sitten toivoisin, että äänestysjärjestystä muutettaisiin, että tarkistus 43 komissiolta äänest, siitä äänestettäisiin ennen numero 84 ihan loogisin perustein. Sen jälkeen haluaisin muistuttaa teille, että direktiivi, jos, jota näin tulemme muuttamaan, on 17 vuoden ikäinen. Se on jo ihan vanhentunut. Tarkistettu direktiivi ei tule voimaan ennen seuraavan lainsäädäntökäyden päättymistä. Eli Eli tässä me teemme lakia tulevaisuutta ajatellen, emmekä ihan huomispäivää varten. Ja e, olemme tässä nyt säätämässä lakia jo ajattelen kansalaisten etua ja hyvinvointia ja annamme lisää perusteluja sille, että voimme äänestää, tulla äänestämään eurovaaleissa. Ja tuen kollegoja, että äänestäisit minun mietintöni puolesta. Uh, Kiitoksia. Ja edustaja Lulling. Madame Rouva puhemies, asiat ovat niin kuin ovat tämän mietinnön suhteen. 89 tarkistusta, se on ihan kaoottista. Ja jos me nyt äänestämme näin, ei se anna meille mahdollisuutta todella käydä objektiivista keskustelua neuvoston ja komission kanssa. 89 tarkistusta, jotka ovat aivan vastakkaisia, ristiriitaisia. Ehdotan, että tämä mietintö palautetaan valiokuntaan, koska kuten Rouva Estrella sanoi, meillä on ihan riittävästi aikaa. Edustaja Lulling, voisitko vahvistaa, että esitätte tämän poliittisen ryhmänne nimissä tämän pyynnön? Kiitoksia. Minä en ole ollut koskaan oma poliittisen ryhmäni vastainenkaan. I just need to be... Mm, tähän tarvitsin vain selvennyksen, jotta voin käsitellä teidän pyyntönne, koska esititte pyynnön, että palautetaan tämä valiokuntaan. Pidän tätä prioriteettipyyntönä. Onko kukaan muu tämän puolesta? Näin ei ole. Onko kukaan sitä vastaan? Oikein hyvä. Sitten voimmekin siitä äänestää. Kuka kannattaa sitä, että palautetaan asia? Mrs. Estrella, Edustaja Estrella ilmeisesti haluaa puheenvuoron, koska te olette esittelijä, niin äh, teillä on siihen mahdollisuus. Rouva puhemies, ei tässä ole mitään mieltä että palautamme tämän mietinnön, koska Tästä mietinnöstä on keskusteltu jo kaikkien ryhmien kanssa ja minä uskon, että minulla on enemmistö takanani. Tästä on keskusteltu jo neuvoston ja komissionkin kanssa. Totta kai on erimielisyyksiä, eri näkemyksiä. Mehän tiedämme, että valitettavasti neuvosto Tsekin puheenjohtajakauden aikana on ollut erittäin konservatiivinen kannanotoissaan, kun puhutaan tasa-arvon edistämisestä sen takia minä pyydän, että täällä nyt äänestettäisiin tästä ehdotuksesta ja tuette minun mietintyäni, koska tällä tavoin te voisitte antaa lisäargumentteja rohkaiseksemme kansalaisia äänestämään enemmän Eurooppa-vaaleissa. Kiitoksia edustaja Estrella. Niinpä siirrymme äänestämään EPP-ryhmän ja Rouva Dullingin ehdotuksen puolesta vastaan. Vas, tyhjää. Vaikuttaa siltä, että tämä ne hyväksyttiin, mutta jos te haluatte, tämä voidaan vielä katsoa koneellisesti. Voidaanko aloittaa äänestys palauttamisesta valiokuntaan? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja selvästi hyväksytty lopputulos. Asia menee takaisin valiokuntaan. Ja seuraavaksi äänestämme edustaja Staunerin mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahan rahaston perustaminen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten komission esitys muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos, äänestys ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava esityslistakohta on edustaja Maldeikisin mietintö yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeelle koskeva talouden elvytysohjelma. Ja nyt äänestetään blogista yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tehty. Äh, blokki 2 raukeaakin ja tarkistus 13, nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Tarkistus 14, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Tarkistus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja äh, hylätty. Komission esitys muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja äh, hyväksytty. Herra Burge ilmeisesti haluatte esittää suullisen tarkistuksen lainsäädäntöpäätöslauselman luonnokseen. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Ganz schnell den Ab Kiitoksia äh, puhemies Van Dijkin kanssa, neuvottelujen kanssa todettiin, että Kaksi, kolme ja viisi täytyy sopeuttaa. Ehdotankin seuraavaa englanniksi. Amount indicated in the legislative proposal is compatible with the multiannual financial framework as the latter has been revised. Uh, uh, <clears throat> Tämä zum kohtaan kolme. Sentence and then to continue records that any redeploy... Poistetaan ensimmäinen virke ja sitten continues with the deployment ja niin poispäin. Ja sitten kohdassa viisi. Has been completed after the financing of the programme has been agreed. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko kukaan tätä vastaan? Vaikuttaa siltä, että ei, joten tämän muutoksen kanssa äänestämme nimenhuutoäänestyksenä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt edustaja Karasin mietintö, pääomavaatimuksia koskevat direktiivit. Tästä edustaja Bulman. Puhemies, tästä kiisteltiin monissa ryhmissä. Ja jotta pystyisimme hoitamaan tämän äänestyksen, haluaisin, että e, e, ennen ennen äänestystä antaa minulle puheenvuoron, jotta voisin äh, kommentoida äh, äänestysjärjestystä. Block. Näin teemme. Tästä äh, blok 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja tulos on hylätty. Ja siitä syystä tarkistus 88, 93, nimenhuutoäänestys, niistä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tarkistukset hylättiin. Sitten siirrymme tarkistukseen 81, nimenhuutoäänestys, Tarkistus 81. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämäkin hylättiin, joten menemme vastaavan osaan tarkistuksesta 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt edustaja Bulman. Frau Präsident puhemies. On kysymys eri käsityksistä koskien tätä ydinpääomaa. 20, 92 ja 93 meni siihen suuntaan, että tämä ydinpääomaan soveltaisi sellaista määritelmää, joka antaisi vähemmän työtä tuonnempana Haluaisin, että näistä äänettäisiin heti tässä vaiheessa ja sitten johdata osaan, ka, osaan kappaleesta, joka riittyy tähän 93 ja sitten myöskin 89 olisi myöskin johdata osan kappaletta koskeva muutosesitys. We can deal with the jos hoidamme järjestyksen ensin. Karas on esittelijä, joten haluatteko te puhua? Kyllä toki. Ensin, ensin keskustelussa on jo todettu, että, että, että, että nimenomaan kaikki muutosesitykset on kompromissiesitykset otettu riittävän yksityisen yksityisessä hyvä huomioon. Sen vuoksi haluaisin, että pitäydyttäisin alkuperäisessä äänestysjärjestyksessä. Onko kukaan nimenhuuto äänestyspyyntöä vastaan? Hyvä. ne Vaikuttaa siltä, että pitäydytään tässä järjestyksessä, joten tarkistukset 86 ja 87 on vedetty pois. Siitä syystä vastaava osa 89 puolesta nimenhuuto äänestys sittenkin. Äänestys alkaa. Tarkistus 89 vastaava osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Ja nyt tarkistus 83 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt komission esitys muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos nimenhuutoäänestys siitä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraava esityslistakohta on edustaja Hoppenstedtin mietintö yhteisön ohjelmarahoituspalveluihin. Tilinpäätös raportoitiin tilintarkastukseen blok 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja komission esitys muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty tulos. Tästä onnittelut esittelijälle. Ja seuraava esityslistakohta on edustaja Wojciechowskin mietintö eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä. Tässä, eh, esittelijä haluaa puheenvuoron. Thank, thank you, Madam President. Eh, kiitoksia puhemies. Eh, pari lyhyttä mm, teknistä, mutta tärkeää kysymystä. Ensinnäkin meillä on tarkistusblokki jota on esittänyt agrivaliokunta. Ja siellä on muun muassa 64. Siitä pitäisi äänestää erikseen. Tämä tarkistus liittyy siihen, että luodaan kansallinen referenssikeskus, joka on hyvin tärkeä osa. Eh, agri-valiokunta eh, oli sitä mieltä, että poistetaan velvoitus perustaa tällainen keskus ja minun mielestäni esittelijänä voin sanoa, että tämä eh, on koko asetuksen logiikkaa vastaan ja 64 pitäisi äänestää siis erikseen ja sitten toinen kysymys Tarkistus 28, siihen pitää kiinnittää huomiota. Siinä puututaan ristiriitaiseen kysymykseen ajatellen rituaaliteurastusta. Jos tämän puolesta äänestetään, niin poistamme mahdollisuuden sille, että kielletään täysin rituaaliteurastus kansallisella tasolla jos äänestetään vastaan tätä tarkistusta 28, me säilytämme tämän kiellon mahdollisuuden. Ja sitten sitten kolmas asia. Kiinnittäkää huomiota tarkistukseen 85. Komission, e-, komissio ehdotti, että äh, kuljetusaikaa lyhennetään äh, kun 24 ähm, tuntiin, jos äänestetään puolesta, 25 puolesta me vähennämme äh, tätä kuljetusaikaa. Jos äänestämme vastaan, tuemme komission ehdotusta ja sitten haluan kiittää. Kiitoksia. Kiitoksia tämä ensimmäinen oli erillisäänestyspyyntö 64 ja poistetaan artikla 17. Onko meillä vasta ääniä tämän suhteen? Kyllä. Siinä tapauksessa me eh, noudatamme tätä äänestyssuunnitelmaa niin kuin aiottiin ja äänestän eh, valiokunnan, vastuuvaliokunnan 69 tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 15, äh, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 21, nimenhuuto Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty ja 28 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 37, nimenhuutos äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50, nimenhuuto äänestys alkaa. Tarkistus 50. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys ja tarkistus 51. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 81, nimenhuutoäänestys alkaa. 81. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 nimenhuutoäänestys alkaa. Tarkistus 87. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 93, nimenhuutoäänestys alkaa. Tarkistus 93. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27, nimenhuutoäänestys. Nimenhuutoäänestys alkaa 27. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Jos haluatte, katsotaan se vielä koneellisesti. Tarkistus 100. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 47 puolesta. No, katsotaan vielä 120 tarkistus, eli koneellinen tarkistus 120. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja selvästi hyväksytty tulos. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 raukeaa. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen osa raukeaa, joten 105 vastaava osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 110 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan vielä koneellisesti. Tarkistus 85. Katsotaan koneellisesti. Everybody votes. Ovatko kaikki antaneet äänestä? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 125 raukeaan. ja Sitten 113 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ja 117 ja 18 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hylätty numero kolme, äänestyksenä äänestys alkaa, muutosesitys kolme. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Muutosesitys neljä. Samoin nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Sitten komission ehdotus muutetussa muodossa äänestys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätösehdotus nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. We have We have concluded the vote and we... Äänestys on päättynyt ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Seuraava kohta koskee Silva Penieran mietintöä uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta. Äänestän kohdan 14. Äänestän kohdasta 14 ensin. Puheenvuoro herra Bushel Matthewsille. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti pahoittelen, että, että vielä joudutte kuuntelemaan suullista muutosesitystä kohtaan 14. Kollegat tienevät, että tämä on hyvin arka asia. Joissa kuissa jäsenmaissa äh, muotoilu aiheuttaa vaikeuksia, siksi on hyvä, hyvä saada mahdollisimman laaja kannatus tälle. Eli ehdotan, että ensin sen sijaan, että, korjataan, korvataan kohta 14 jo hyväksytyllä kappaleella numero kolme, jossa viitataan parlamentin päätöslauselmaan maaliskuusta 11, äh, maaliskuussa 11. päivältä 2009, joka viittaa sitten Lissabonin strategian muutamalla virkkeellä tämä katsoo, että jo joissa jäsenmaissa on otettu käsitte, käyttöön vähimmäispalkan käsite. E, e, joissa, joissain muissa jäsenmaissa kannattaisi ottaa opiksi kenties näistä kokemuksista. Joissakin maissa pyritään myöskin varmentamaan edellytykset kaikkien, kaikkien taloudelliselle toiminnalle vähimmäispaikkojen tai muiden juridisesti sitovien tai työehtosopimusten kautta jo suhteessa kokopäiväiseen työhön, jonka ansiosta heillä voitaisiin taata riittävää toimeentuloa. Niin kuin sanottu, tämä on aiemmin hyväksytty poliittisessa ryhmissä. Paho, paho, pahoittelen, että tämä jäi näin viime hetkeen ja toivon mukaan tämä nyt sitten sopii kaikille. Objection. Kiitos, onko nokan koputtamista? Anderson vissiin pyysi puheenvuoron. Tack så mycket. Kiitoksia. Ihan äh, äh, äh, lyhyt huomio ruotsalaisesta käännöksestä. 13, ja 13, 13 36 tämä vähimmäistulo tulo on käännetty sanalla minimipalkka. Se pitäisi olla minimitulo, sitten minimi income on toki ero minimi ja minimi learningin välillä Eli 13 ja 36 välillä on tiettyä ristiriitaisuutta. Kiitoksia Anderson. Tarkistamme tämän kielipalveluissa. Katsotaan, että se on johdonmukainen kaikki. Miten sitten tulee herra Bushel Matthewsin suulliseen muutositykseen? vastalauseita ei ole. Nyt äänestämme kohdasta 14 muutetussa muodossa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten päätöslauselma luonnossa äh, nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys äh, päättyy. Hyväksytty. Seuraava edustaja Lambertin mietintö koskien työmarkkinoilta syrjäytyneen aktiivista osallistumisen edistämistä. Muutositys yksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Muutositys kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylä, hyväksytty. Tarkistamme, jos vaaditte ollaksemme varmoja. Koneellinen tarkistus muutosesityksestä kaksi, olkaa hyvä. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy ja hyväksytty, kuten sanottu. Nyt sitten äh, lainsäädäntöpäätösluonnos äh, me äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Uh, I suggest that we go through the Ne eh, kollegat, jotka ovat odottaneet vuoroaan eh, äänestysselitysten antamiseen, eh, huomannette, että kello on jo paljon ja me olemme täällä viruneet jo hyvin pitkään, niin kuin aivan erityisesti ovat tulkit tehneet. Ja äänestysselityksiä on iso tukku. Missään tapauksessa emme saisi niitä valmiiksi kolmeen mennessä, minkä vuoksi olen tehnyt päätöksen, että, niin kuin en aiemminkin tehdä, että että niitä käsitellään muissa mahdollisesti esille tulevissa asioissa illalla. Niin. I will take one of you I suspect... Yksi. Yksi äh, sana otetaan, koska varmaan sanotaan, säännöt ovat selvät äänestyksen jälkeen jokaisella edustajalla on, edustajalla on oikeus äänestysselityksi, minuutin mittaiseen äänestysselitykseen. Tiedän kyllä, että tässä on kiire, kiire lounalle. Ehdotan, että että, että äänestysselitykset tehtäisiin peräkkäin, niin kuin Kuodon Viras aiemmin tekisi. Me mietimme tätä täällä puheenjohtajistoissa. Niitä on kuitenkin niin paljon, että e, se on vasta, äänestysselitykset siirtyvät nyt illaksi. Olen pahoillani, mutta kello on aivan liian paljon. Ja tiedän, että kuinka mukaan minusta on kuunnella teidän kommenttejanne normaalisti. Kiitos.